vaikeudet pysyvät mahdollisimman pieninä ja että ne eivät vaikuta tilanteeseen negatiivisesti. Kiitoksia. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, minä päätän keskustelun tästä esityslistan kohdasta. Seuraava kohta esityslistallamme on Charles Chichesterin mietintö vetomusvaliokunnan vuonna 2011 käsittelemistä asioista. Nyt haluaisin pyytää herra Chichesteria käyttämään puheenvuoro. Uh, Mr. President, uh... Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, kiitos paljon puheenvuorosta. Minulle on ilo saada esitellä tämä mietintö parlamentille. Anna tässä mietinnössä yksityiskohtia vetomusvaliokunnan työstä vuonna 2011 998 vetoomusta otettiin käsiteltäväksi ja 416 ähm, ei, niitä ei otettu käsiteltäväksi. Tässä, äh, tässä meillä on erityisen mielenkiintoisia tietoja esimerkiksi vetoomusten alkuperästä ja niistä aiheista, joita nämä vetoomukset käsittelevät. Lisäksi me näemme näistä tilastoista tietoja vetoomusten esittäjien kotimaista. Perusoikeudet, sisämarkkinat ja ympäristö ovat olleet tärkeimpiä aiheita vetoomuksissa. Ne maat, joista useimmat vetoomukset ovat mielenkiintoista kyllä Saksa. Saksalaiset ovat esittäneet vetoomuksia eniten. Sitä, sen jälkeen Espanja ja Italia ovat niitä maita, joista tuli eniten vetomuksia. Sitten ne, taas ne maat, joita vetomukset koskevat, ovat Espanja ja Saksa siinä järjestyksessä, siis samat maat, mutta eri järjestys. Mielestäni on hyvin mielenkiintoista pitää mielessä esimerkiksi oman vaalipiirini uh, huolenaiheet Euroopasta omassa jäsenmaassani Englannissa vetomuksen esittäjät ovat viidellä tai kuudellen, kuudennella sijalla. Ja jos ajatellaan, minkälaisia mielipiteitä Englannista esitetään, niin voisi ajatella, että Englanti olisi korkeammalla tässä vetomusten esittäjien listalla. Haluaisin nyt mainita muutamia aiheita, joita vetomuksessa on käsitelty. Ensinnäkin eurooppalaisten kansalaisten oikeus hankkia omi, omaisuutta ja se kysymys, mitä tälle omaisuudelle tapahtuu toisessa maassa. 70 vetoomusta liittyi espanjalaisen Leide Costas-hankkeeseen. 51 niistä olivat Espanjan kansalaisilta. Eli tässä nyt ei ole pelkästään kyse ulkomaisista kansalaisista, jotka ovat ovat huolissaan lomaosakkeestaan siellä, vaan tässä on kyse espanjalaisista, jotka ovat huolissaan omista omistusoikeuksistaan. Lisäksi pitää huomata vetoomusten kasvava määrä, jotka siis puuttuvat asioihin, jotka eivät ole EUn toimivallan alaisuudessa. Ehkä meidän pitäisi ottaa tämä kohteliaisuutena. Ihmiset haluavat kiinnittää huomiota näihin asioihin ja kiinnittää meidän huomiomme näihin asioihin. Mutta siis lisääntyvä määrä kansalaisia äh, esittää vetomuksia näistä asioista. Haluaisin, että parlamentti kehittäisi nettisivuillaan paremman vetoomusportaalin, joka helpottaisi kansalaisten pääsyä tähän vetoomusmenettelyyn. Olen tyytyväinen tai me olemme tyytyväisiä rakentavaan yhteistyöhön vetomusvaliokunnan ja Euroopan oikeusasiamiehen henkilökunnan välillä. Me voimme tukea oikeusasiamiestä, kun tunnistamme huonon, huonoa hallintoa tai kun tunnistamme sellaisia toimia, jotka ovat EUn vastaisia. Meidän mielestämme on erityisen tärkeää panna täytäntöön jätehuollon puitedirektiivi nimittäin nopeasti ja päättäväisesti. Me tuemme täysin Leide Kostas-hankkeen tavoitteita, nimittäin sitä, että Espanjan rannikon ympäristöä pitäisi suojella ylirakentamiselta. Tämä on erityinen ongelma niille vetoomuksen esittelijä, jotka ovat käsitelleet tätä ongelmaa Espanjaa. Puhun vielä kaksi minuuttia sitten lopuksi. Kiitos. Kiitokset Rochester tästä erittäin mielenkiintoisesta mietinnöstä ja nyt odotan innolla komissiojäsenen puheenvuoroa. Uh, Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin ensin kiittää esittelijä herra Chichesteria tästä hyvin arvokkaasta mietinnöstä, samoin kuin Rova Matsonia ja koko vetomusvaliokuntaa jonka vaikuttava työ heijastuu tässä mietinnössä. Mietinnössä tuodaan esille jotkut kaikista tärkeimmistä ja herkimmistä aiheista kansalaisten kannalta ajatellen tässä esimerkiksi perusoikeuksia ja ympäristöä. Komissio ja parlamentti ovat tehneet läheistä yhteistyötä ja jatkavat tulevaisuudessakin näkemysten ja tietojen vaihtoa. Tämänpäiväinen keskustelu on hyvä mahdollisuus korostaa omaa arvostustanne teidän huomattavan sitoumuksenne EU sopimuksen täytän, art, asiaan liittyvän artiklan täytäntöönpanosta, jossa puhutaan Euroopan unionin kansalaisten oikeudesta esittää EUn toimivaltuuksiin kuuluvista asioista vetoomus Euroopan parlamentille. Komissio antaa mielellään oman panoksensa teidän tärkeälle työllenne. Tässä on valtaisasti työtä ja resursseja tarvitaan ja se on kaiken sen arvoista. Kansalaisten vetomusten käsittely tarkoittaa loppupelissä myös sitä, että EU voittaa kansalaisten luottamuksen näinä, luottamuksen näinä vaikoina aikoina. Euroopan parlamentti ja komissio ovat todella osoittaneet sitoumuksensa asettaa Euroopan kansalaiset etusijalle. Etusijat kansalaiset ovat ja heidän tulee aina olla kaikkien keskustelujen keskiössä. Aivan kuten Lichtenbergin mietinnössäkin mainitaan, sehän on seuraava kohta esityslistallamme. Vetomusvaliokunnalla on keskeinen rooli koska se on tehokas välittäjä kansalaisten parlamentin ja komission välillä. Ja tämän vuoksi komissio ottaa aina mukaan vuosi kertomuksensa EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta myös vetoomusten käsittelyyn. Me tunnustamme sen, että vetoomus, vetoomukset Euroopan parlamentille johtavat useilla alueilla rikkomusmenettelyihin. Tulevina viikkoina hyväksytään seuraava soveltamisohjelma ja siinä otetaan huomioon monet vetomustapaukset. Haluaisin nyt todellakin vielä kerran toistaa teille sen, että me haluamme olla mukana tekemässä yhteistyötä vetomusvaliokunnan kanssa Euroopan parlamentissa. Kuten herra Chichesterkin toi esille, te pyydätte, että te sanoitte, että 2011 lähestulkoon puolet on käsitelty näistä tänä vuonna saaduista, viime vuonna saaduista vetomuksista. Me olemme järjestäneet myös seurantakokouksia näitä vetomuksia varten ja on tärkeää, että muutkin komission jäsenet edelleen tulevat mukaan valiokuntani keskusteluihin avain tapaamisen keskustelemaan näistä vetomuksista. Sitten muutama sananen vielä Euroopan kansalaisten aloitteesta. Ja tässähän vetomusvaliokunnalla on erittäin tärkeä rooli. Nythän on astunut voimaan Euroopan kansalaisaloite. Ja tässä nämä tekniset ongelmat on ratkaistu. Komissio on asettanut omat palveluyksikkönsä esimerkiksi sertifiointiprosessia varten eri järjestöihin. Tällä hetkellä kerätään esimerkiksi allekirjoituksia verkossa. Haluaisin vielä toistaa, että me olemme sitoutuneita siihen, että Euroopan kansalaiset pystyisivät täysin hyödyntämään uutta oikeuttansa. Haluaisin lopuksi vielä todeta, että komissio odottaa innolla hedelmällistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja tämän yhteistyön jatkamista vetomusvaliokunnan kanssa. Kiitoksia. Just now. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Predalle kaksi minuuttia. Kiitos. de petiii. puhemies. Mukava nähdä komission jäsen täällä täysistunnossa. Tämän valiokunnan työ on valtavan tärkeää. Siellä ajetaan nimenomaan kansalaisten asioita ja puolustetaan Euroopan kansalaisten oikeuksia. Vetomusvaliokunta järjestää joka vuosi merkittävän määrän tärkeitä kuulemistilaisuuksia ja niiden ansiosta meillä on ollut hyvin läheistä yhteistyötä sekä komission että jäsenvaltioiden kanssa, mutta myös muiden toimielinten kanssa, kuten esimerkiksi eurooppalaisen oikeusasiamiehen kanssa. Paljon vetomuksia kuitenkin tulee jotka eivät, aiheista, jotka eivät itse asiassa ole Euroopan unionin toimivallan alaisia. Saamme paljon kysymyksiä esimerkiksi Euroopan unionin toiminnasta yleensä. Minusta on hyödyllistä korostaa sitä, että vetomusvaliokunta on kansalaisten huolia kuuleva elin ja sen puolesta tätä tiedotuskampanjaa, jota valiokunta on käynyt, tulisi edelleen vahvistaa, aivan kuten Chichester on tässä mietinnössään todennut. Hän luetteli tässä myös maita, joista eniten vetomuksia tulee, Saksa, Espanja ja niin edelleen. Siellä paljon vetomuksia tulee myös Puolasta ja Romaniasta, eli vetomuksia tulee sekä uusista että vanhoista jäsenmaista – ja siitä näkee sen, että Euroopan kansalaiset ovat ymmärtäneet oikeutensa jokaisella tasolla. Vetomuksia tulee sisämarkkinoihin liittyen, perusoikeuksiin liittyen, eli Euroopan unionin tärkeimpiin asioihin liittyen. Lopuksi toteaisin vielä, että meidän on tuettava tätä tärkeää välinettä. Kiitos. Kiitoksia. Nyt puolitoista minuuttia edustaja Vostinaru domnule vicepreședinte al comisiei europene puhemies. Hyvä komission jäsen, haluaisin onnitella herra Chichesteriä esittelijää tässä loistavasta mietinnöstä ja hyvästä yhteistyöstä, joka vaikutti myös tämän mietinnön syntymiseen. Kuten edellisinäkin vuosina, meidän valiokuntamme on saanut paljon vetoomuksia ja ennen kaikkea tässä on ollut kyse EUn ympäristölainsäädännöstä. Haluaisin, haluaisin että kaikki jäsenet huomi- kiinnittävät huomiota juuri näihin seikoihin, sillä tässä on kyse kansalaisten elämänlaadusta sekä Euroopan union luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta. Komission jäsen Podocnik ja direktiivi ympäristövaikutusten arvioinnista on hänen pitäisi siis tätä ympäristövaikutusten arvioinnista annettua direktiiviä parantaa mielestäni. Meillä pitäisi olla läpinäkyviä kriteerejä ja, ja meidän pitäisi kiinnittää huomiota ympäristövaikutusten arvioinnin, arviointien arviointien läpinäkyvyyteen. Tärkeitä ovat myös kansalaisten huolenaiheet perusoikeuksien rikkomisen suhteen. Meidän poliittinen ryhmämme sosiaalidemokraatit vaatii Euroopan komissiota varmistamaan myös vapaan liikkuvuuden kaikille EUn kansalaisille kansalaisuuteen katsomatta. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Haluaisin pyytää teitä pitämään kiinni puheen, puheajoistanne. Kaksi minuuttia, Rova Harkin. Uh, Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Minä olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin yksi tärkeimmistä valiokunnista on vetomusvaliokunta, koska se antaa konkreettisen yhteyden tässä Euroopan unionin toimielinten ja kansalaisten välille. Herra Chichester kertoikin meille, tästä. No minullakin on muutamia lukuja ja tässä sanotaan, että vuodesta 1997 lähtien on käsitelty yli 20 000 vetoomusta ja viimeisten kolmessa, viimeisen kolmen vuoden aikana 323 vetomuksen esittäjä on esittänyt puheenvuoron vetomusvaliokunnassa. Tässä ennen kaikkea on oltu huolissaan eurooppalaisen lainsäädännön siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamisesta, ja tämä on tärkeää meille. Yksi tärkeimmistä vetomusalueista on ympäristö. Se edustaa noin 20 prosenttia kaikista vetomuksista ja ympäristövaikutusarvio direktiivi on äärimmäisen edustettuna tässä omassa maassanikaan asianmukaisesti ei ole pystytty tätä lainsäädäntöä siirtämään osaksi kansallista lainsäädäntöä. Konkreettisesti olen tullut monissa, eteni on tullut monia tapauksia, joissa on nähty se, miten ei ole asiaa sovellettu. Ajatellaan nyt omaa vaalipiiriäni Donegalia ja siellä viemäröintijärjestelmää ja sen epäonnistumista. Sitten on vetomuksia myös vapaan liikkuvuuden estämisestä, ei pelkästään fyysisistä rajoituksista, vaan myös muista. Mutta on äh, vetomuksia esimerkiksi vammaisten osalta, jotka eivät pysty matkustamaan yksin, vaan he tarvitsevat äh, toista tukemaan. Ja mm, tässä ei toteudu vapaa liikkuvuus eri jäsenvaltioissa. Sitten lopuksi vielä, minulla on kokemusta paljon vetomusvaliokunnasta ja minä voin sanoa, että meidän täytyy olla rehellisiä kansalaisia suhtaan, meidän ei pidä antaa liikaa lupauksia, meidän täytyy olla hyvin selvillä siitä, millä tavalla asioihin, asioihin voidaan puuttua. Ja vetomusvaliokunta ei voida käyttää pelkästään siihen, että siirretään asia jonkun toisen käsiteltäväksi. Kiitoksia Rova Auvin kolme minuuttia. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin lisätä omat kommenttini ja ilmaista kiitokseni edustaja Chichesterille tästä loistavasta mietinnöstä. En halua toistaa sitä, mitä tässä on jo sanottu, mutta yhteenvedonomaisesti toteaisin, että meidän tulee varmistaa, että tämä valiokunta, joka on lähellä kansalaisia, tuodaan entistä keskeisempään rooliin unionissa. Siksi haluaisin kiittää asianomaisia, jotka ovat tehneet töitä tämän asian eteen. Tiedän, että Giles on erityisesti ollut erään asian parissa aktiivinen ja se on juuri tämä Espanjan rannikkoasia. Sanoit, että yhteistyö Espanjan kanssa on ollut hyvää, mutta et ehkä tarkoittanut sitä aivan kirjaimellisesti. Lainsäädäntöä laaditaan kiivaasti Espanjan parlamentissa ja viedään siellä kovalla kiireellä läpi, mutta sinä olet siellä – yrittänyt pysäyttää tätä prosessia ja toivottavasti teet niin huomenakin ja tuet meidän tarkistustamme numero 5 ja myös tarkistusta numero 6, sillä niissä tehdään varsin selväksi se, että tämä rannikkolaki ja se, millainen se nyt on, on täysin parlamentin vuoden 2009 mietinnön vastainen. Rannikon luonnonsuojelu on todella tärkeää ja sitä ei nyt lainsäädännössä oteta, oteta huomioon eikä talon ja tonttien omistajille anneta kunnollisia oikeuksia. Ihmiset tarvitsevat näitä oikeuksia. Nyt tästä lainsäädännöstä hyötyvät ainoastaan suuryritykset, ja jos tämä lainsäädäntö nyt vielä tulee voimaan, niin suuryrityksillä on entistä vahvempi jalansija – varsinkin jos tämä lainsäädäntö tulee takautuvasti voimaan ja se vaikuttaa negatiivisella tavalla tavallisiin kansalaisiin. Siksi toivon, että keskityt tähän asiaan. Mietinnössä on paljon hyvääkin ja tuemme kaikkia niitä asioita. Siitä huolimatta toivon, että saamme enemmistön tämän asian taakse ja lähetämme selvän viestin Espanjaan työryhmämme ei saa vietyä työtään loppuun ennen kuin Espanjassa tämä uusi laki tulee voimaan. Eli huominen on se päivä, jolloin tällainen viesti Espanjaan voidaan lähettää. Ja siinä sanotaan, että tämä parlamentti ei hyväksy tällaista lainsäädäntöä. Nyt tätä Aukeni mietintöä käytetään ikään kuin antamaan suurempaa legitimiteettiä tälle Espanjan parlamentin laille ja toivottavasti sinä myös saat vietyä tätä viestiä huomenna eteenpäin Espanjaan. Niiden, tai Espanjan täytyy ottaa myös Euroopan parlamentti huomioon ja Aukenin mietintö vuodelta 2009, sitä ei voida käyttää tällä tavoin. Kiitoksia ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Czarneckille kolmeksi minuutiksi. Panie przewodniczący, panie przewodniczący komisji, e, szanowne panie, szanowni panowie, no w tym momencie Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat he, he, rouvat ja herrat. Niin, Tsekin presidentti, komission puheenjohtaja, Puolan me kaikki olemme keskustelleet näistä asioista ja haluaisin korostaa sitä merkitystä, joka vetoomisvaliokunnalla. Se on viimeinen paikka jo epätoivoisille kansalaisille. Viimeinen paikka, jonne he voivat valittaa asiasta. Valitettavasti nämä ihmiset näkevät Euroopan parlamentin vain vetomusvaliokunnan kautta, koska se on ainut paikka, paikka, jonne kansalaiset voivat konkreettisine ongelmineen, jonka puolen kansalaiset voivat konkreettisine ongelmineen kääntyä. Herra Chichester on aivan viisaalla tavalla puhunut näistä konkreettisista ongelmista. Vetomusvaliokunta käsittelee aivan ultrapoliittisia kysymyksiä. Vetomusvaliokunta on käsitellyt muun muassa Itämeren kaasuputkikysymystä ja valitettavasti Euroopan parlamentti seuraten vetomusvaliokunnan kantaa on hyväksynyt mietinnön, joka oli jäsenvaltioiden ja komission näkemyksen vastainen. Minä haluaisin muistuttaa teille, että tässä on eräs seikka, joka ei kenties kaikkia teitä ilahduta. Muistutan teille vielä eh, eh, Espanjan, espanjalaisesta vetomuksesta, Katalonian radiokysymyksestä. Tässä oli kielletty radiolähetystoiminta eh, eräältä toimijalta ja vetomusvaliokunta käsitteli tätä asiaa ja tässä nyt sitten Katalonian parlamentti ja Borrell voittivat tämän taiston. Kysymyshän on siis tehokkaasta valiokunnasta, jolla on paljon uskottavuutta, joka haluaa todella voittaa nämä taistonsa. Tietyt Puolan, puolalaiset ovat esittäneet vetomuksen vetomusvaliokunnalle Tässä on kysymys konkreettisista asioista, joilla voidaan rakentaa kansalaisten luottamusta. Salavrakos. Seuraavaksi edustaja Salavrakos. Hyvä puhemies. Haluaisin onnitella herra Chichesteria tästä loistavasta mietinnöstä. Haluaisin kiinnittää huomioon muutamaan kohtaan tässä vetomusvalikunnan työssä, joka on erittäin tärkeää EUn kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi ja demokraattisten elinten toiminnan parantamiseksi. On fakta, että vetoomusten määrä vuonna 2011 kasvoi Valiokunta taas tarkastelee esimerkiksi vapaata liikkuvuutta, sisämarkkinoita, perusoikeuksia ja kansalaisten vapauksia sekä ympäristöasioita. Nämä ovat niitä aihealueita, jotka ovat vetomusvaliokunnan työn ytimessä. Kuten mietinnössä mainitaan, vetomusten määrä, jotka käsittelevät käsittelevät ähm, talous- ja rahoitusasioita on kasvanut. Tämä tietysti johtuu nykyisestä kriisistä. Kansalaiset ovat huolissaan ja näitä huolenaiheita heijastelevat valiokuntaan lähetetyt vetoomukset. Valiokunnan työtä pitää edelleen tehostaa niin, että voimme taata, että sen työskentely on täysin läpinäkyvää. Se on tärkeää kansalaisimmille. Kiitos. Ah. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jaar, kaksi minuuttia. Ja, vielen dank, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Kiitos myös esittelijälle Hella Chichesterille tästä hyvästä mietinnöstä, ja joka myös siis puhuu valiokunnan menestyksestä, mutta myös kiinnittää huomiota sellaisiin seikkoihin, joissa on vielä parantamisen varaa. Valiokunta on tehnyt hyvää työtä, jatkanut hyvää työskentelyään kansalaisten, kansalaisille valiokunta on tärkeä yhteyspiste silloin, kun he kokevat tulleensa huonosti kohdelluksi. Kun katsomme tätä mietintöä, niin huomaamme todellakin, että valiokunta käsittelee valtavan mittavaa aihealuetta. Ja on tärkeää, että käsittelemme kaikkia herkkiäkin aiheita. Vetomusvaliokunnalla on suora yhteys kansalaisiin toiselta ja sitten toisaalta myös Euroopan parlamenttiin. Ja monet kansalaiset tulevat kosketuksiin Euroopan parlamentin kanssa ensimmäistä kertaa juuri vetomusvaliokunnan kautta, ja tämä on yksi niistä seikoista, joka myös tekee valiokunnan työstä tärkeää. Tietysti kaikkea työtä voidaan parantaa edelleen. Minun mielestäni parantamisen varaa olisi ensinnäkin näiden käsittelyaikojen pienentämisessä Tämä siis koskee sisäisiä prosesseja valiokunnassa, mutta myös siinä, että saamme vastauksen komissiolta. Tiedän, että komissio, komissio odottaa usein vastauksia jäsenvaltioilta, mutta tämänkin, tätäkin pitäisi nopeuttaa kyllä. Ja lisäksi meidän pitää parantaa yhteistyötä myös muiden, muiden valiokuntien kanssa me saamme sellaisia, me saamme viestejä kansalaisilta ja me annamme ne edelleen muille valiokunnille. Eikö siinä ole kyse niiden työn vaikeuttamisesta vai niiden työn rikastuttamisesta? Kiitos. Kiitoksia puolitoista minuuttia edustaja Cashman. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella edustaja Chichesteria tästä hienosta mietinnöstä. Meidän valiokunnassamme tärkeää on se, että me olemme selkeä liittymä EUn ja kansalaisten välillä – eurooppalaisia koskettavissa aiheissa. Monesti emme voi tehdä mitään muuta kuin vain kannustaa jäsenvaltioita toimimaan oikein. Tämä pätee esimerkiksi tähän Espanjan tapaukseen. Itse asiassa vuodesta 2004 lähtien yhtäkään Espanjan kiinteistöasioihin liittynyttä vetoomusta ei ole saatu vietyä menestyksekkäästi loppuun asti. Olen iloinen, että työryhmä on saatu nyt perustettua. Työryhmässä keskustellaan Espanjan kiinteistölaista. Toivon, että siitä tulee hyvin rakentavasti toimiva elin, muutakin kuin vain keskustelukerho, ja että se pystyy takaamaan reilut tasapuoliset korvaukset kaikille. Perusoikeudet ovat valtavan tärkeitä ja SJD-ryhmä on jättänyt tarkistuksen, joka liittyy perusoikeuksiin ja ennen kaikkea tasa-arvoon. Monet vähemmistöt, kuten esimerkiksi romanit ja samaa sukupuolta olevat perheet, ovat monesti syrjinnän kohteena. Meidän pitää varmistaa, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön direktiiviä 2004-38 Kiitos puhemies ja kiitos Charles. Kiitokset. Seuraavaksi kolme minuuttia. Edustaja Wojciechowski. Panie przewodniczący. Chciałem e, pogratulować panu Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää herra Chichesteria erittäin hyvästä mietinnöstä. Korostaisin myös vetoomusvaliokunnan roolia ja se on tehnyt työtä, joka on hyvinkin erilaista kuin muiden valiokuntien työ. Vetomusvaliokunta on äärimmäisen tärkeä, kun ajatellaan sen yhteyksiä ja vuoropuhelua Euroopan unionin kansalaisten kanssa. Nimenomaan kyseisen valiokunnan piirissä. Saadaan tietoa siitä, kansalaiset saavat tietoa siitä, millä tavalla EU-lainsäädäntö konkreettisesti ihmisten tasolla toimii. On äärimmäisen tärkeää pystyä valvomaan ja todentamaan se, millä tavalla se meidän hyväksymämme lainsäädäntö toimii käytännössä. Vetomusvaliokunta voi tapaus tapaukselta vastata kaikkiin niihin odotuksiin, joita kansalaiset asettavat sillä ja vetomusten käsittelyssä valiokunta on puolueeton. No, ehkä sen työ on liian vaatimatonta verrattuna tarpeisiin. Tulevaisuudessa vetomus, vetomuksia ei pitäisi lähettää muille valiokunnille käsiteltäväksi. Tässä Työtä on paljon. Kenties tässä, tästä mietinnöstä puuttuu tiettyjä tietoja. Ajattelen esimerkiksi vetomuskäsittelyjen tehokkuudesta tai siitä, mitä on onnistettu vetomusten kautta muuttamaan. Ovatko kansalaiset, jotka ovat esittäneet vetomuksia, saaneet todellisia vastauksia ja ratkaisuja? miten voidaan reagoida näihin vetomuksiin, joita ei ole otettu käsiteltäväksi. Vetomusvaliokunnan Vetomusvaliokunta ei voi käsitellä kaikkia vetomuksia, mutta kansalaiset, jotka lähettävät, esittävät näitä vetomuksia, eritoten ne vetomukset, joita ei voida käsitellä Euroopan parlamentissa, myös näiden kansalaisten täytyy saada tyydyttävä vastaus vetoomukseensa esimerkiksi sillä tavalla, että Euroopan parlamentti ilmoittaa, että heidän vetomuksensa on siirretty sille tai tälle viranomaiselle käsiteltäväksi. Tämä olisi ihan hyödyllistä. Toivoisin, että tulevaisuudessa valiokunta käsittelisi eri aiheita. Ajatellaanpa tässä nyt vaikka yhdenmukaistettua ALV-kantaa. Puolassahan on esitty paljon valituksia viranomaisia kohtaan tämän aiheen osalta meillä ei toimita tässä asiassa lainsäädännön mukaisesti. Kiitoksia edustaja Masoni. Non voglio entrare nel merito delle tematiche Kiitos puhemies. En tässä tarkastele yksityiskohtia tässä mietinnössä tai jotakin näitä kritiikin kohteita, sillä herra Chichester on tarkastellut niitä jo hyvin, hyvinkin syvällisesti ja haluaisin myös kiittää herra Chichesteria ja muiden lailla. Tässä vetomusten esittämisen määrä ja niiden, niiden määrä, jotka on otettu käsiteltäväksi ja jotka ei ja jotka on saatu päätöksen käsiteltyä, nämä määrät osoittavat, että, että vetomusten käsittelyprosessi on tehokas, että me käsittelemme siis niitä resursseja tehokkaasti käyttäen. Näin voimme antaa tietoja kansalaisille paremmin ja kansalaiset saavat olla osallisia meidän työhömme. valiokunta-aloitteissa mietinnöissä ja muissa mietinnöissä on jo nähty, että kansalaisten tekemät vetoomukset otetaan vakavasti ja niistä, niistä ne ovat hyödyllisiä, koska niistä näkee EU-lainsäädännön täytäntöpanon tilanteen. Vetoomusvaliokunnan pitäisi Äh, on myös saanut merkittävän roolin eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestämisessä. Haluaisin kiittää komission jäsen Sefcovicia tämän mietinnön ähm, mainitsemisesta, sillä se osoittaa, että, ähm, että mm, valiokunta voi tehdä vieläkin tehokkaammin työtä. Tämä mietintö on tärkeä, kun rakennamme kansalaisten EU-ta. Kiitos. Madame. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rova Keringer de Jodenberg, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Vetomusvaliokunnalla on hyvin tärkeä rooli Euroopan kansalaisten oikeuksien toteuttamisessa – Euroopan parlamentti on myös kiinnittänyt huomiota niihin tapauksiin, joissa esimerkiksi perusoikeuksia ei noudateta. Perusoikeudet ovat sinänsä vetomusvaliokunnalle hyvin tärkeä huomion kohde. Euroopan unionin tuomioistuin on antanut päätöksiä perusoikeusasioista – ja korostanut sitä, että perusoikeuksia tulee aina noudattaa, niiden noudattaminen on aina ensisijaista. Tämä aloite avata kansalaisille ikään kuin tällainen yhden luukun palvelu on erittäin tervetullut. Tätä valvontatyötä direktiivien toteuttamisen osalta tulee edelleen jatkaa myös vetomusvaliokunnan puolesta. Samoin ympäristöasioissa valiokunta on edelleen hyvin aktiivinen. Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Kelille puolitoista minuuttia. Kiitoksia arvoisa puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Chichesteriä loistavasta mietinnöstä ja onnitella muita kollegoja, jotka ovat tehneet kovasti työtä tämän mietinnön osalta. 2011 hieman alle tuhat vetomusta tuli käsiteltäväksi. Se on paljon vetomuksia, valtaisa työmäärä. Meidän pitäisi tunnustaa ja arvostaa niitä ihmisiä, jotka tekevät työtä, aikaa vievää työtä tämän asian parissa. Minulla oli ilo olla mukana vetomusvaliokunnassa jätepuitedirektiivi vetoomus kysymyksessä oman äänest, äh, valipiirini osalta. No, tässä oli kysymys myrkyllisestä kaatopaikasta ja vastuuta siirrettiin aina eteenpäin ja lopputuloksena oli se, että mitään ei tapahtunut. Koska tämä alue oli ö, myrkyllinen, siellä oli 37 prosenttia korkeampi syöpäesiintyvyys kuin muualla maassa. Mutta onneksi vetomusvaliokunta sitten tämän käsiteltäväksi, teki päätöksen ja aluehallinnolle annettiin kolme kuukautta aikaa siivota tämä alue ja siihen sitten ryhdyttiin. Ja tämä toimi. Tämä oli loistava esimerkki siitä, miten vetomusvaliokunta voi vaikuttaa. Minä toivoisin, että tämä mahdollisuus laajentuisi ja että kansalaiset voisivat hyötyä tästä niin, että he näkisivät sen hyödyn, joka vetomusvaliokunnalla vetomusvaliokunnasta on. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti, herra Tabaji. Kiitos. Komission jäsen Sefcovic, hyvät kollegat, vetomusvaliokunta – on Euroopan parlamentin oma tunto Euroopan unionin puitteissa. Ja se on suojakilpi, joka suojelee eurooppalaisten kansalaisten perusoikeuksia. Siksi olen herra Chichesterin mietinnön puolella. Vetoomusvaliokunta tekee sisällöllisesti ja muutenkin hienoa työtä on tärkeää, että vetomusvaliokunta ja Euroopan komissio tekevät tiivistä yhteistyötä. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun tässä on kyse perusoikeuksien rikkomisesta. Viime kuukausina olemme nähneet sen, että Unkarista on tullut useita vetoomuksia, sillä Unkarin hallitus on taannehtivasti muuttanut virkamiesten ja työntekijöiden esimerkiksi poliisiviranomaisten ja muiden ähm, valvontaviranomaisten eläkejärjestelyjä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Valessa puolitoista minuuttia. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, viime vuonna Vetomusvaliokunnan työ keskittyi ennen kaikkea kahteen asiaan, nimittäin ympäristön suojeluun ja perusoikeuksiin. Tänä vuonna, kuten aiemminkin, vetomusten määrä kasvoi 1416, mutta osa näistä, osa näistä vetomuksista ei otettu käsittelyyn. meidän vetomusvaliokunnallamme on hyvin eh, tarkka toimintakenttä, jota kansalaiset eivät välttämättä tunne. Kansalaisaloite on ollut erittäin tervetullut ja valiokunnan tulee tarkastella myös tätä asiaa, sillä meillä on paljon kokemusta suhteesta kansalaisiin päin. tähän asiaan liittyvät päätökset, päätökset ovat valtavan tärkeitä, koska niillä pyritään parantamaan esimerkiksi päätösten teon tehokkuutta. Me tarvitsemme myös tällaisen yhden luukun palvelun, josta kansalaiset saavat tietoa helposti. seuraavaksi. Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella tästä loistavasta mietinnöstä. Vetomusten kasvavan määrä näyttää, miten tärkeää kunnioitus on, ja se osoittaa, minkälaisia ongelmia EU:ssa on. Useat kansalaiset tuntevat oikeutensa ja haluavat, että niitä kunnioitetaan. Parlamentti ja komissio ovat tavallaan ähm, keskustelukumppaneita kansalaisten mielestä. Vetoomusten kasvava määrä näyttää myös, miten Miten tarkkaa valvonta jäsenvaltioiden tasolla on? Perusoikeuksia koskevien vetomusten määrä on noussut 131 ja tässä on tärkeää, että löydämme todellisen ratkaisun. Tämä voi tapahtua vain, kun komissio ja valiokunta tekee tiivistä yhteistyötä. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Boulon. Kiitoksia puhemies. Vetomusvaliokunta on tänä vuonna automaattisesti ollut mukana tässä Euroopan kansalaisaloitehankkeessa. Kansalaisilla on itse asiassa jo olemassa valiokunta, jonka puolen he voivat kääntyä, jos lainsäädäntöä ei noudateta minä toivoisin, että vetomusvaliokuntaa voitaisiin pitää ottaa yhä useammin huomioon tärkeänä siltana EUn ja kansalaisten välillä. Ja vetomusvaliokunnan kannat täytyy ottaa huomioon paremmin. Hyvin usein vetomuksen esittävät kansalaiset, jotka kärsivät lainsäädännön asettamista ongelmista. Me yritämme löytää ratkaisuja. Meidän täytyy yrittää löytää ratkaisuja näihin, eurooppalaisia ratkaisuja paikallisiin ongelmiin. Usein ratkaisut kuitenkin riippuvat kansallisesta tahdosta. Tässä on paljon myös kansallisia eroja. Ongelmat ovat saman aikaan niin kansallisia kuin eurooppalaisiakin. Vaikka tässä on ollut valtaisia ongelmia esimerkiksi monien vanhempien osalta, jotka, joilla, jotka tulevat kahdesta eri valtiosta. Kansalaiset, kansalaisilla on oikeus eurooppalaiseen välittäjään. Jos ajatellaan nyt vaikka rajat ylittäviä avioliittoja, tämä on eurooppalainen ongelma, mutta ratkaisut ovat kansallisia. Euroopan unioni ei aina pysty vastaamaan kansalaisten ongelmiin. Me tarvitsemme nyt välineitä, joiden kautta me voimme toimia. Pyytäisin teitä pitämään kiinni puheen, puheajastanne, koska tulkijotyöaikakin päättyy, joten meidän täytyy nyt toimia aikataulun mukaisesti. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Vasescu. Kiitos. Niin, vetomusvaliokunnan varapuheenjohtajana olen tullut siihen tulokseen, että vetomusvaliokunta ja vetomukset ovat paras väline keskusteluun suuren yleisön kanssa. Ja yksittäiselle kansalaiselle vetomus on myös tehokas väline ottaa esiin viranomaisten kanssa toiminnassa esiin tulleita ongelmia – Viime vuonna keskityimme perusoikeuskysymyksiin. Toivon, että tulevaisuudessa tämä asia muuttuu. Minusta suuri osa vetomuksista keskittyy nyt poliittisiin aiheisiin, joissa toimivalta on jäsenvaltioilla eikä suinkaan EUlla. Suuri osa vetomuksista jää siksi ottamatta käsittelyyn. Lehdistön vapaus, Rosia Montanan alueen ongelmat Romaniassa muun muassa, liuskekaasuasiat ovat sellaisia asioita, joihin liittyviä vetomuksia ei ole otettu käsittelyyn. Toivoisin, että selkeämmin määriteltäisiin se, minkälaiset poliittiset asiat eivät voi kuulua vetomusvaliokunnan työn piiriin. Myös valiokunnan Romanian vierailua yritettiin politisoida aivan liikaa. Me olemme Euroopan parlamentin jäseniä, jokainen kuuluu poliittiseen puolueeseen, mutta tätä valiokuntaa ei voi käyttää vain poliittisten intressien ajamiseksi tai hyökätäkseen esimerkiksi omaa hallitusta vastaan. No... Kiitoksia. Ja koska kukaan ei ole pyytänyt puhujalistan ulkopuolelta puheenvuoroa, voimme suoraan siirtyä komission jäsenen puheenvuoroon. Olkaa hyvä, herra komission jäsen. Kiitos puhemies ja kiitos vielä kerran herra Chichesterelle, Rova Massonille ja koko vetoomusvaliokunnasta tästä hyvästä työstä ja hyvästä yhteistyöstä komission kanssa. Tietysti me yritämme jatkaa tätä yhteistyötä ja syventää sitä ja tarkastella myös, miten voimme ilmaista yhteistyömme vieläkin selvemmin ja siksi haluaisimme seuraavien vuosien aikana saada tähän mietintöön EU-lainsäädännön soveltamisesta huomion, huomion vetomusvaliokunnan tärkeästä työstä. Vetomusvaliokunta siis näyttää, mitä kansalaiset ovat mieltä EU-lainsäädännön soveltamisesta ja mitä kansalaiset odottavat EU-lainsäädännöltä. Tässä keskustelussa haluaisin myös korostaa ja ilmaista arvostukseni sen suhteen, miten e- Euroopan parlamentti toimii ja miten sen nettisivut toimii. Ja, ja sitten EU, EUn komissio tietysti vastaa, vastaa vetoomukseen ja, ja tämä aloite nettohyvän parantamisesta ja yhteistyön työn parantamisesta on todellakin loistava aloite. Haluaisin tässä vielä puuttua kahteen seikkaan, jotka olivat ehkä tärkeimpiä. Ensinnäkin ympäristöä koskevat vetoomukset. Herra Postina puhui ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin tarkastamisesta. On totta, että tämä ehdotus hyväksyttiin 26. lokakuuta ja me haluaisimme, että tämä uusi ehdotus käsiteltäisiin nopeasti, mutta haluaisimme, että siitä tulisi myös vahvempi niin, että että vaihtoehdot tutkittaisiin esimerkiksi tarkasti ja käytettäisiin ulkoisia asiantuntijoita. Näin voitaisiin taata kansalaisille, että kaikki ympäristövaikutukset todellakin arvioidaan tarkasti. Mitä sitten tulee Espanjan rannikkolakiin? Tästähän puhui Rouva Auken ja herra Cashman. Tästä haluaisin kertoa, että komissio on puhunut Espanjan viranomaisen kanssa asiasta jo monta kertaa viime vuosina, sillä olemme olleet todellakin tietoisia siitä, että vetoomusten määrä on korkea, ei pelkästään espanjalaisten vain mu- kansalaisilta, vaan myös muiltakin EU-kansalaisilta. Tarkkailemme tilannetta ja ennen kaikkea tätä uutta lakialoitetta, jota ehdotettiin Espanjassa. Olemme siis edelleenkin yhteydessä Espanjan viranomaisten ja komissio tietysti tarkkailee tätä prosessia, joka, joka johtaa lakialoitteen hyväksymiseen tai ei. Kiitos paljon puhemies. Kiitokset hyvä komission jäsen ja loppupuheenvuoron annan herra Chichesterille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia arvoisa puhemies ja kiitos hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää kaikkia arvoparlamentin jäseniä ystävällistä sanoistanne. tässä melkein tarvitsen jonkun läheisen ystävän kuiska, kuiskimaan korvaani, niin, että muistaa, että olet kuitenkin kuolevainen. Kollegat ovat tukeneet, tukeneet tätä mietintöä ja se osoittaa, miten hyvä henki vetomusvaliokunnassa on ja miten tunnustetaan se tärkeä työ, jota me teemme. Haluaisin esittää erityiskiitokset tässä komissiolle, koska monet kollegat ovat maininneet sen merkittävän roolin, joka komissiolla on, kun se vastaa meidän tietovaatimuksiimme, tietopyyntöihimme ja toimintapyyntöihimme. Me kiitämme teitä siitä, että aina yritätte toimia olen äärimmäisen vaikuttunut siitä, miten monet parlamentin jäsenet ovat halunneet käyttää puheenvuoron tänä iltana. Se osoittaa sen valtaisen merkityksen, jonka ihmiset antavat vetoomusvaliokunnalle ja sen työlle. Se on aivan elintärkeä taho Euroopan unionin kansalaisille, taho, joka kautta he voivat ilmaista omat huolensa. Haluaisin Rova Aukenille vielä todeta, hän toi erään hyvinkin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 Antaisin puheenvuoron ensinnä Rova Lichtenbergille. Neljä minuuttia, olkaa hyvä.